yhteiskeskustelu lääke, lääketurvatoiminnasta. Kyseessä on McAvanin mietintö liittyen lääketurvatoimintaan. Ja McAvanin toinenkin mietintö, joka liittyy direktiivin 2001-83 EY muuttamiseen. Komission jäsen on jo paikallaan. Joten näin ollen voimme aloittaa. Ja puheenvuoron saa esittelijä Mäkävän, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, eh, herra puhemies. Olen varma, että kaikki kaikki tässä salissa istuvat ovat joskus elämänsä varrella nauttineet jotain lääkevalmistetta, jotain lääketä. Ja niiden turvallisuus on tietysti kansanterveyden kannalta äärimmäisen tärkeä. Viime viikolla asiantuntijakokemuksessa, kun pohdittiin tätä uutta lainsäädäntöä, meiltä muistutettiin, että 2010 on tullut tullut sieltä Fredmaitin talidomidin keksinnön 50-vuotispäivää. Me muistamme minun ikäpolveni, mitä siitä sitten seurasi. Syntyi lapsia ilman jäseniä ja muutenkin vammautuneita. Äh, lääkkeiden turvallisuuden, äh, val, val, varmist, turvallisuuden varmistamiseksi on sen jälkeenkin, että on ensimmäinen, entistä enemmän huomiota, koska kliiniset tutkimukset eivät koskaan äh, tule riittämään todistamaan sitä, mitä sitten lääkkeet tulevat käytettynä vaikuttamaan, minkälaisia seurauksia sillä tulee olemaan parannuksia on tehty. Ja viime viikolla asiantuntijat kertoivat meille näillä parannuksilla äh, olisi vaadittu vain muutama talidomiritapaus, jotta olisi kyetty tunnistamaan ongelma äh, äh, ajoissa. 60-luvulla 2000 tällaista tapausta vaadittiin ennen kuin tähän vaaroihin havahduttiin. Me, me olemme Euroopan tasolla pyrkineet kehittämään yhdenmukaista järjestelmää jäsenmaiden kesken. Euroopan lääkeaineviraston ää, siipien suojassa Lontoossa koskien lääkeaineiden turvallisuutta. Yhteistyö on tässä aivan välttämätöntä, koska meitä on sentään 500 miljoonaa. Ei ole kovinkaan helppoa äkkiä sitten tunnistaa jotakin haittavaikutuksia yksistään kansallisella tasolla toimimalla lääkäinenvirasto, aikaturvallisuusvirasto ja eri, eri maissa sijaitsevat valvontajärjestelmät EU-lain puitteissa ovat edes, edesauttaneet tätä. Ja näin olemme sitten tällaisen Eurovigilance-tietokannan perustamaan. Se on maailman laajin tällainen yhteistyö portaali, jonka ansiosta pystymme sitten ää, mahdollisesti havaitsemaan haittavaikutukset ajoissa. Ää, Viox on yksi talidomidin kaltainen lääke, joka on vedetty markkinoilta. Samoin tuore diabeteslääke on osoittanut vaaralliseksi. Äh, ensimmäisessä keskuskäsittelyssä äh, äh, on saatu sovituksi erittäin hyvä paketti, josta sitten huomenna äänestetään koskien lääketurva tehostamista ja valvontaa Euroopan unionissa mitä, mitä tulee sitten tähän äh, riskien arviointa äh, äh, komiteaan ja ihmisille tarkoitetun lääkkeistä käsittelevien käsitelty, tarkoitetun lääkkeiden komitea on erotettu to, toisistaan mitä tulee sitten ammattitaitoon, viranomaisvalvontaan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisiin. On välittömästi sitten on tehty tehtävä ilmoitus näistä haittavaikutuksista ja valistusmateriaali niin ikään kannustaa ihmisiä tekemään uusiin tuotteisiin. On lisätty tällainen musta, musta symboli eh, tällä hetkellä. Eh, ja asiantuntijat eh, tietävät, että kun uutta tuotetta markkinoidaan, silloin sitä, siitä varoitetaan tällä mustalla ympyrällä niin, että sen valvontatyö on vielä kesken. Myöskin tarvitaan tällainen yhden palvelupisteen periaate, josta voidaan sitten valistaa kansalaisia potentiaalisia potilasturvallisuutta edistävistä asioista, lääke- haittavaikutuksista ja, ja mahdollisista kieltolistoista. Samoin myöskin sitten lääkevalmistajat ovat virtaviivaistaneet toimintaansa ja selkeyttäneet esimerkiksi pakkausselosteiden tietoja. Nämä ovat muutoksia, jotka puhemies uskon, että tulevat, jotka tulevat nopeasti Eh, parantamaan lääkeaineiden turvallisuutta eh, Euroopassa. Haluaisin kiittää eh, varjoesittelijöitä, jotka ovat auttaneet meitä minua pääsemään siihen, missä nyt olemme. Tämä on hyvin mutkikas ollut Äh, käsitellä. Myöskin Espanjan puheenjohtaja äh, kaudellaan teki erinomaista työtä sieltä. Heillä edustajansakin on päinkin paikalla. Sitten äh, se on Woodman sosiaalista, sosiaalista ryhmästä, eli hän, se oma avustajani, on todellakin omistautunut tähän asiaan. Samoin myöskin tietysti parlamentin muut elimet, komission sihteeristi ja neuvoston sihteeristö ansaitsevat tunnustan. Monet järjestöt ovat lähettäneet meille tietoa, informaatiota, auttaneet meitä ymmärtämään, näkemään asiat heidän kannaltaan. Potilasjärjestöt, lääkärit, yritykset, lääkärin yritykset ja kansalliset valvontaviranomaiset ovat niin ikään olleet tiivisti mukana. Tämä on ollut ryhmätyötä tähän asti. Nyt pitää jatkaa sitten asian täytäntöönpanon varmistamiseksi. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Tajan, olkaa hyvä. Señor Presidente. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Dalli pahoittelista, että hän ei päässyt tänne käsittelemään tätä asiaa itse ja hän pyytää sitä anteeksi. Mutta minulla on kuitenkin ilo olla hänen sijaisenaan ja puhua nyt ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta tärkeästä aiheesta, lääketurvatoiminnasta. Ja haluaisin nyt kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ponnistelleet tämän sopimuksen aikansaamiseksi, erityisesti esittelijä, varjoesittelijät ja erityisesti esittelijä McAvan, joka on asiasta vastaavan valiokunnan esittelijä. Parlamentti ehdottaa äänestää tästä huomenna ja näin voimme paremmin suojella potilaita lääkkeiden haittavaikutuksilta ja lääketurvavalvonta ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden osalta vahvistuu ja uudenaikaistuu. Meidän täytyy suojella kansanterveyttä ja tällä järjestelmällä voimme myöskin varmistaa sisämarkkinoiden hyvän toiminnan ja järkiperäistää tämänhetkisiä menettelyitä. Lisäksi näin voimme lisätä potilaiden mukanaoloa ja avoimuutta lääketurvatoiminnassa ja uusien tieteellisten työryhmien avulla, jota on luotu Euroopan tasolla, voimme levittää lääketieteellistä ja tieteellistä tietoa, jotta voimme varmistaa lääkkeiden turvallisuuden ja suositella toimia, joilla voidaan vähentää riskejä. Komissio on iloinen siitä, että yhteinen kanta saatiin aikaan toimielinten välillä ja se on täysin sopimuksen hengen mukaista. Ja tämän sopimuksen mukaisesti tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja komissio julkistaa seuraavan julkilausuman. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat pyytäneet Euroopan lääketurvaviraston kantaa, komissio ei halua viivytellä tämän ehdotuksen hyväksymistä ja komissio sitoutuu etelemään palkkaamaan uuden pääjohtajan palkkatasolle AD15 AD14 sijalta. Asiasta on nyt käyty keskustelua ja eurooppalaisten virastojen roolista on puhuttu toimielinten välisessä työryhmässä ja tätä kysymystä on käsitelty tässä työryhmässä. Ja jos lopputulos on se, että nämä palkkaluokat on sijoitettava eri tavalla, täytyy ottaa huomioon seuraavissa vapaiden paikkojen ilmoituksissa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten teollisuusvaliokunnan puolesta puheenvuoron käyttää Rivasi, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Je vais prendre... Kiitoksia. Puhun vain minuutin ja sitten puhun vielä toiseen kerran yhden minuutin. Ja nyt puhun teollisuusvaliokunnan valmistelijana. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Mäkävenä tästä mietinnöstä. Ja haluaisin sanoa, että tässä asiassa on tärkeää varmistaa potilaiden parempi turva ja tiedonsaanti mutta myöskin täytyy ottaa huomioon lääketeollisuuden rooli, joka haluaa puuttua näihin sivuvaikutuksiin, joten teollisuusvaliokunnassa on saatu aikaan se, ja myöskin ympäristövaliokunnassa potilaat ja lääkärit voivat ilmoittaa sivuvaikutuksista ja ilmoittaa niistä sitten kansallisille viranomaisille. Mitä tulee analyysiin ja tulkintaan, se kuuluu jäsenvaltioiden toimintaan. Silloin täytyy seurata ja havaita lääkkeiden haittavaikutuksia. Ja kansalliset viranomaiset Ruotsissa ovat puhuneet narkolepsia-tapauksista, mutta tähän mennessä näistä vaikutuksista ei tiedetty näiden rokotteiden yhteydessä. Mutta olen pettynyt kuitenkin siihen, että emme saaneet rahoituksen riippumattomuutta kansallisista viranomaisista. Ja sitten valvonnassa on tapahtunut huomattavaa edistystä, joka on erillään ihmisille tarkoittujen lääkkeiden valvonta kunnasta. Ja tiedon välitys on erittäin tärkeää poliittilainen välillä, oli kyse sitten uutisista tai tällaisista hälytyksistä. Kiitoksia. Sitten sisämarkkinavaliokunnan puolesta puheenvuoron käyttää Turmes yksi minuutti. Thank you, President. Do I have one minute? Kiitoksia puhemies. Onko minulla minuutti vai kaksi? One. Yes. Yksi minuutti. No hyvä, sitten me puhun nopeammin. Les médicaments sont un, bien sûr... Lääkkeet ovat tietysti miljardien bisnestä, eli tämä on asia, jossa on ollut hyvin paljon painostusta ja lobbausta sisämarkkinavaliokunnassa on toimittu hyvin ja siellä on hyvin pidetty sisämarkkinat avoimina. Siellä on tehty hyvin töitä kaikkien näiden asioiden osalta, joista kollegani kertoivat, eli haittavaikutukset ja niin edelleen. Mutta me voitimme siinä, että nyt ei ole heikennetty valvontaa silloin, kun lääkkeitä saatetaan markkinoille, ja että myöskin tiedonsaanti potilaalle on taattu ja tästä tehdään esitteitä ja niihin tehdään yhteenveto. No, ikävä kyllä yksi asia, jonka otin esille, ei ole tullut mukaan, eli se, että tehtäisiin testaita, testejä uusien lääkkeiden lisäarvosta. Meillä on tällainen strategia nyt käytössä, eli aina kun patentti on loppumassa, siellä muutetaan muutama molekyyli, sitten tehdään valtava markkinointikampanja – ja markkinointiin nykyään menee enemmän rahaa kuin tutkimukseen monissa yrityksissä. Ja tämä johtaa siihen, että nyt on uusia lääkkeitä, jotka ovat kalliita ja joilla ei ole lähes mitään lisäarvoa verrattuna olemassa oleviin lääkkeisiin, jotka olisivat edullisempia. Eli seuraavassa tarkistuksessa ehdottomasti pitää tarkastella myöskin tätä. Meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kansallisella tasolla romahtavat näiden kustannusten alla – ja kaikki toimet, jotka voivat tilannetta parantaa, pitäisi ottaa huomioon. Ja meillä on todellakin aukko lainsäädännössä, koska nyt ei ole mitään velvollisuutta testata näiden uusien lääkkeiden terapeuttista lisäarvoa. Kiitos. Oui, vous avez raison de me... Niin, kiititte minua, minua ihan syystä. Sitten poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot ja ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä Ayuso, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Mäkäveniä tästä työstä sisällön puolesta ja myöskin muodollisesti, koska hän on tehnyt tämän yhteistyössä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja haluaisin kiittää myöskin Espanjan hallinnon asiantuntijoiden apua tässä asiassa. Tavoitteena tässä asiassa on vahvistaa avoimuutta ja valvontaa ja tiedonantoa, mitä tulee elintarvikkeiden, siis lääkkeiden turvallisuuteen sen jälkeen, kun ne on tuotettu markkinoille, ja erityisesti mitä tulee riskilääkkeisiin ja niiden mahdollisesti aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Meillä on nyt lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin komitea, joka toimittaa tietoja eteenpäin ongelmista, jotka liittyvät turvallisuuteen lääkkeiden osalta, joita on tuotu markkinoille EU:ssa. On erittäin tärkeää päästä tähän ratkaisuun, joka liittyy liittyy ilmoituksiin näistä mahdollisista haittavaikutuksista jäsenvaltioissa, ja he ovat osittain vastuussa lääkkeiden markkinoille saattamisesta. Ja valvonnan lisäksi täytyy myöskin kiinnittää huomiota tiedonvaihtoon, mutta meidän täytyy toimittaa tietoja myöskin jäsenvaltion viranomaisille, missä on havaittu näitä haittavaikutuksia. Ja myöskin täytyy ottaa mahdollisuus esiin, että kuluttajat pystyvät ilmoittamaan haittavaikutuksista. Ja tässä mielessä se, että on luotu tämä eurooppalainen lääketurvallisuussivusto, internetsivusto, ja tämän avulla voimme parantaa kansalaisten tuntemusta lääkkeiden turvallisuudesta, joita he käyttävät. Ja myöskään ei tule unohtaa, että lääketurva Toimintaan on hyvin tärkeää kansanterveyden nimissä ja asetuksen muuttaminen vaikuttaa siihen, että voimme parantaa tämänhetkisiä menettelyitä, myöskin koordinointia eri jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Korea de Campos, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, se seikka, että on taipumusta aina heikentää, tai on heikentää uusien lääketuotteiden tunnettuutta ja niiden piirteiden tunnettuutta vasta sen jälkeen, kun ne on saatu markkinoille, on, on negatiivinen asia. Makrotasolla ja kansallistason ylittävällä tasolla meidän täytyy olla tarkkana, jotta voimme varmistaa kansanterveyden toteutumisen. Ja suuria edistysaskeleita on, askeleita on jo saavutettukin, mutta tänä päivänäkin vielä lääkkeet aiheuttavat 5 prosenttia kuolemantapauksista sairaiden henkilöiden kohdalla. Ja sen takia tarvitaan yhteisön tasoinen valvontajärjestelmä, joka para, parantaa läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä ja tiedottamista. Ja tiedotusta on parannettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uusissa lääkkeissä on oltava tällainen vielä tutkinnan alla ole, oleva ää, symbolimerkintä ja meidän täytyy lisätä myöskin ympäristötekijöiden, ympäristötekijöihin liittyvää tietoisuutta yhteisön tasolla ja myöskin yhteisön elimet on otettava koko prosessin mukaan. Kiitän tästä mietinnöstä ja onnittelen esittelijää ja kiitän komissiota ja neuvostoa hyvästä yhteistyöstä. Odotan innolla, että pääsen äänestämään huomisaamuna tämän lopullisen asiakirjan puolesta. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä. Parvanova, kaksi minuuttia. The commissioner, dear colleagues, let me puhemies. Kiitos, hyvät kollegat. Kiitän ensinnäkin äh, Linda erittäin ahkerasta äh, työpanoksesta ja samoin myöskin äh, varjoesittelijöitä komissioita ja äh, neuvostoa hedelmästä yhteistyöstä, joka on ensiarvoisen tärkeää niin, että tässä päästiin ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen, jotta voidaan sitten äh, parantaa äh, lääketurvallisuusvalvontaa Euroopassa. Värjäsittelijät ovat, ovat erittäin iloisia siitä, että Espanjan kaudella saatiin tämä sopimus jo aikaiseksi ja että parlamentti nyt sitten sai sanottavansa loppu, lopputekstiversiossa. Nythän on itse asiassa vähemmän jännittävä asiakokonaisuus kuin esimerkiksi muu lääketurvallisuus, mutta tämä on erittäin olennainen asiakokonaisuus, koska haittavaikutuksia on yhä enemmän, kun se laikkaitakin käytetään yhä enemmän. Meidän kaipaamme parempaa koordinaatiota kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja tämä esitys on varmin tapa varmistaa, että lääkeaineiden riskit ajoissa huomataan. Potilasturvallisuus paranee myöskin viranomaisten yhteistyön tehostamisen kautta sen jälkeen, kun tuota tuotetta valvontaan luvamenettelyn jälkeenkin Nythän ensimmäistä kertaa voimme käyttää näitä arviointimenettelyjä vaarantamatta potilaan turvallisuutta. Tämä on ollut yksi parlamentin perusperiaatteista neuvottelujen aikana, samalla kun yritetty välttää käytettävissä olevan tiedon väärinkäyttöä. Tiedot tästä lääkeaineturvallisuuden leviämisestä ja yleistymisestä tulevat sitten lisäämään potilaiden kiinnostusta asiaan ja lisäämään heidän turvallisuuttaan tämän järjestelmän tulisi vahvistaa eurooppalaisten kansalaisten luottamusta lääkeaineteollisuuteen ja heidän nauttimisen lääkkeisiin. Sen vuoksi peräänkuulutakin, että, että myöskin potilasturvallisuuslehtistä tätä tiedotetta tarkasteltaisiin sisältöä uudestaan, niin että avoimuus ja tehokkuus lääkeainevalvonnassa paranisi ja entisestä. Kiitoksia sitten vihreistä. Edustaja Tremopoulos, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Rova Mäkäväniä erittäin hyvästä mietinnöstä ja haluaisin onnitella myöskin kollega Rivasia vihreistä analyyttisestä työstä. Me olimme alusta asti huolissamme siitä, että mietinnöstä mietintö saattaisi edistää tällaista pikamenettelyä lääkkeiden markkinoille saattamiseksi ilman asianmukaisia riittäviä tarkastuksia. Ja minusta on tärkeää, että on olemassa asianmukainen valvontajärjestelmä. Ja sen takia olimme alusta asti vastaan tätä ajatusta ja koska kansalaisyhteiskuntakin pitäisi ottaa prosessiin mukaan, me pyytäisimme tiukempia markkinalupa, markkinointilupa järjestelyjä tai hakujärje, myöntämisjärjestelyjä, jotta voitaisiin myöskin varmistaa, että uudella tuotteella on hoidollista lisäarvoa. No nyt on saatu aikaiseksi kompromissiteksti, ja yritettiin hälventää pelkoja vahvistamalla tämän äh, neuvoantavan komitean äh, toimivaltuuksia ja edistää myöskin potilaiden omia ilmoituksia haittavaikutuksista. Me saimme valiokunnassa äh, kompromissin aikaan siten, että riskinarvioinnin komitea, komitealla olisi velvoite myöskin valvoa ympäristövaikutuksia lääkkeiden osalta. Ja tämä täytyisi ottaa myöskin markkinoille saattamismenettelyn, myyntilupa myönnön menettelyn yhteydessä. No sitten kun mietitään seuraavia vaiheita, ympäristövaikutusten seurannan osalta, niin komission täytyy raportoida ongelman laajuudesta ja mietittävä, pitäisikö siltä osin lainsäädäntöä tarkistaa. Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä. Gabinok, puolitoista minuuttia. Eh, eh, pane předsedo dámy a pánové vážení kolegy. niin puhemies hyvät naiset ja herrat kollegat sallinut, että minä vuorostani eh, kiitän edustaja McCavania eh, hänen ansiokkaasta työstään ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tähän nyky, nyt käsillä olevan asian pureutuneet. Tämä eh, direktiivi lääkäinen valvonnasta ei ole muuttunut juuri ollenkaan kymmenen viime vuoteen. Sen, sen vuoksi direktiivin täydellinen läpikäynti on nyt enemmän kuin tarpeen. Sen, sen vuoksi äh, kannatankin lämpimästi sitä, että potilaat saavat käsinsä äh, parempaa tietoa ja että potilas pääsee samalle viivalle lääkärin kanssa. Ja että, äh, että, ja, ja että heillä kummallakin on samat tiedot käytössään. Tässä, tähän lukeutuu myös tieto ähm, kaikista vaikutuksista, haittavaikutukset mukaan lukien tieto, näiden tietojen yhdenmukaistaminen yhteen paikkaan ja saumaton tiedonvaihto kansallisten valvontaviranomaisten kanssa lisäävät valveutuneisuutta ja tietoisuutta ja samoin myöskin sillä tavoin ehkäistä tuhoisia seurauksia, koska lääke näin voidaan nopeasti tarvittaessa vetää markkinoilta. Sen vuoksi äh, äh, potila, pot, potilaiden turvallisuus ja äh, terveys paranevat. Kiitoksia sitten vasemmistoryhmästä. alkaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, projednáváme závažné téma, které se týká léč... Kiitoksia. Käsittelemme. Käsittelemme nyt erittäin tärkeää lääkkeeseen liittyvää teemaa ja lääkkeellä pelastetaan tietysti ihmishenkeä, mutta niillä on myöskin haittavaikutuksia. Ja kuten on sanottu, on tärkeää todeta, että haittavaikutukset ovat viidenneksi yleisin kuolinsyy sairaaloissa, joten meillä pitää nyt olla lääketurvatoimintajärjestelmä, joka on aktiivinen ja avoin. Tällä tavalla voimme taata potilaiden turvallisuuden. Uskon, että silloin kun neuvottelemme tästä lainsäädännöstä, olemme pystyneet parantamaan tekstin laatua ja näin parantamaan myöskin potilaiden turvaa. Ja olen iloinen siitä, että meillä on nyt enemmän tiedotusta potilaille esimerkiksi tämän kautta, että nyt valvotaan haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia ja näin potilaat pystyvät myöskin puhumaan ongelmista, jotka joista pitää puhua lääkärin kanssa, esimerkiksi psykologisista tai seksuaalisista ongelmista. Ja internetissä se on nyt paljon helpompaa. Ja myöskin se, että on myöskin kaavake tähän asiaan liittyen, voidaan helpottaa niiden ihmisten elämää, jotka eivät osaa käyttää tietokoneita kovin hyvin, esimerkiksi ikäihmisten tilanteessa. Meidän täytyy miettiä potilaiden tilannetta ja tätä internetsivustoa, jossa on tietokanta. Tällä tavalla voidaan parantaa lääketurvatoimintaa ja Valvonta on tärkeää, se on perusväline, jota tarvitsemme, mutta meidän täytyy vielä lisätä tietojen välittämistä asiasta vastaavien viranomaisten välillä. Meillä pitää olla riittävästi resursseja kansallisella tasolla käytössä. Ja meillä pitää olla myöskin budjetti, joka on riippumaton ja monen vuoden pituinen. Ja tähän asiaan ei saa sekoittaa kaupallisia etuja, koska ne eivät ole potilaan edun, edun mukaisia. Ja haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Sitten muut puhujat. Ensimmäiseksi Liise, kaksi minuuttia. Kiitos kovasti puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Minä haluaisin osoittaa kiitokseni esittelemme Linda McVannelle ja myöskin kiittää EPP e- e varjoesittelijä edustaja Juusa tästä tehdystä työstä. Linda Kävän ja varjoesittelijät ovat saavuttaneet hyvän lopputuloksen, mistä sitten huomenna voidaan äänestää. Potilasturvallisuus paranee selvästi minun eh, mielestäni tämä on eh, merkittävin eh, edistysaskel, joka on saatu aikaiseksi ilman mitään suurta ristiriitaa koko tällä informaatio, potilasinformaatiosektorilla. On nyt sitten hyvä, että kaikissa jäsenmaissa saadaan yksi yhtenäinen tapa välittää enemmän tietoa potilaille, koska potilaat liikkuvat tänä päivänä huomattavasti enemmän kuin ennen, joutuvat kohtaamaan vieraskielisen ympäristön ja eivätkä välttämättä ymmärrä sitten äh, paikallista äh, äh, murretta. Näin he voivat sitten tarkistaa internetistä tämän, tähän lääkkeeseen liittyvät mahdolliset tiedot tämä ei kuitenkaan, se, mitä herra Hoigenin otsikon potilasturvallisuus alle on nyt saatu huomattavasti enemmän ja tehokkaampaa tietoa Tietysti meidän täytyy vielä, tätä, vielä äh, täydentää koko tätä pakettia tämän lääketurvallisuuspaketin valmistumisen jälkeen, mutta Lindemann Kevän ja varjoesittelijät ovat nyt saavuttaneet merkittävän edistysaskeleen. Minä, minä ää, äh, ää, äh, olen myöskin iloinen siitä, että, että, että tätä yhteistyötä aiotaan jatkaa nopeutetussa aikataulussa. Olen kuitenkin vähän Äh, hiukan äh, äh, pahoillani siitä, että, että meillä, me, me ollaan lähetetty tällainen tästä sopimukseen tästä varsinaisesta merkistä, tästä mustasta täplästä, joka vähän pelotti komissiota, mutta joka tapauksessa tässä, tästä vielä jatkossa voidaan varmasti sopia. Haluan vielä kerran kiittää hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä tuloksista. Kiitoksia ja seuraavaksi kaadempa puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen ja haluaisin kiittää myöskin esittelijämme käveniä ja kollegoita, jotka ovat toimineet varjoesittelijöinä. No aluksi pieni vetoomus potilaisiin ja eurooppalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Mielestäni meidän on nyt otettava aikaa puhua potilaiden kanssa silloin, kun heille määrätään lääkkeitä, jotta he todellakin tietävät, mitä he ottavat ja onko mahdollisia epätoivottuja haittavaikutuksia. Ja toisaalta myöskin potilaiden pitää olla rehellisiä ja heidän pitäisi puhua avoimesti potila- lääkäreilleen näiden lääkkeiden vaikutuksista. Lääkkeiden on oltava mahdollisimman turvallisia ja tämä on hyvä edistysaskel ja nyt haittavaikutukset koko Euroopassa kerätään sillä tavalla yhteen, että sekä lääketieteellinen henkilökunta ja lääketeollinen henkilöstö voi vaikuttaa näihin asioihin. Meillä on tähän hyviä järjestelmiä ja seuraava askel on se, että nämä järjestelmät yhtenäistetään ja liitetään yhteen. Ja tässä voidaan nyt sanoa, että kokonaisuus on enemmän kuin yksittäisosien summa. Ja olisi hyvä, mikäli tämä direktiivi sitten hyväksyttäisiin suurella enemmistöllä täysistunnossa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Le Page, yksi minuutti. Monsieur le Président, à mon tour. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin esitellä Mäkäveniä tehdystä työstä. Ensimmäisen käsittelyn sopimukset johtavat usein siihen, että parlamentin kanta ei tule täysin huomioon, mutta tässä on päästy hyvän sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Varjoesittelijämme Parvanova on tehnyt erinomaista työtä. Edistysaskeleet ovat merkittäviä, erityisesti alalla, jolla vaaditaan hyvin paljon avoimuutta. Ja avoimuuden pitää olla pääsääntö ja rajoitusten pitää olla poikkeuksia. Tämä on tärkeää, mikäli haluamme toimia nyt tehokkaasti näissä asioissa salassapito, velvollisuus ja tekijänoikeudet eivät saa kuitenkaan mennä terveydenhuoltoa tai ympäristöön liittyviä toimia vastaan. Me olemme huomattavasti enemmän avoimuutta, mutta tulos on kuitenkin jo tyydyttävä. No itse tekstissä on yksi sääntö, joka saattaa olla hieman erikoinen, eli se, että komissio on pyydetty käsittelemään maaperän ja vesien saastumista lääkkeiden johtuen, ja meidän täytyy katsoa, pitäisikö tämä ottaa huomioon, kun säädetään lakeja tästä asiasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Kälänän yksi minuutti. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Marko Jankodatic, varjoesittelijämme, pyytää anteeksi, että ei päässyt Strasbourgin tällä viikolla, mutta hän pyysi minua kiittämään erityisesti Linda Mäkäväniä tästä erittäin hedelmällisestä yhteistyöhaluisesta yhteistyöstä, jota olemme saaneet nauttia hänen kanssaan tämän lainsäädännön laadimisessa. Meidän tavoitteemme on vahvistaa lääkevalvontaa EUn alueella ihmislääkkeiden osalta. Ja me uskomme, että olemme saaneet aikaan sellaisen sopimuksen, joka ensinnäkin saa aikaan vahvemman riskinarviointijärjestelmän ja toiseksi paremman järjestelmän myyntilupien myöntämiselle ja myöskin eh, eettisy, eettisemmän järjestelmän tutkimusten kautta. Ja kolmanneksi saamme paremman järjestelmän, jolla raportoidaan haittavaikutuksista ja neljänneksi parempaa avoimuutta ja eh, lisätään turvallisuutta. Potilailla on pääsy webiportaaleihin, johon he voivat äh, raportoida näitä, äh, näitä, näistä sivuvaikutuksista ja tästä on ensimmäiseksi hyötyä kansalaisille tietenkin, mutta se myöskin selkeyttää komission, jäsenvaltioiden ja riskinarviointikomitean rooleja ja myöskin lääkeyhtiöiden roolia ja takaa parhaan, mahdollisimman, parhaan mahdollisen potilasturvallisuuden tason EUn tasolla. Kiitoksia. Sitten Matias, yksi minuutti. E Kiitos puhemies. Äh, haluaisin aivan aluksi minäkin kiittää esittelijää ja ulottaa nämä kiitokset kaikkiin muihin, kaikilla muillekin kollegoille, jotka ovat tässä äh, prosessissa äh, mukana. Me, me, me tiedämme, että, että tällaiset lääkeaineista johtuvat kuolematapaukset ovat viidenneksi yleisiä sairaalissa, sen me haluamme päästä niistä e- e- ehdottomasti eroon ja tällä lääke, tehokkaammalla lääkevalvonnalla kykenemme tästä suoriutumaan. Esimerkiksi H1N1 rokot, rokotteen, rokote on tästä hyvä esimerkki, tämän rokotteen se haittavaikutuksista ei ollut riittävästi tietoa eikä siihen kiinnitetty riittävästi huomiota. Sen vuoksi pääsi käymään niin kuin on käynyt. Näin ollen on tärkeää informoida sekä terveydenhuollon asiantuntijoita että potilaita paremmin tässä yhteydessä kaikilla mahdollisilla kustannuksilla. Kiitokset, Kosteet, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Me puhumme nyt lääketurvaa toiminnasta. Se on tärkeä osa tätä lääkepakettia, jonka kanssa on tehty töitä jo tietyn aikaa. Ja tämä ensimmäisen käsittelyn sopimus aiheuttaa sen, että voimme paremmin suojella potilaita riskeiltä, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön. Eli tämä sopimus on suuri askel eteenpäin, kun ajatellaan potilaiden turvallisuutta, koska harvinaiset piirteet voidaan havaita aikaisemmin ja näin epäturvalliset lääkkeet voidaan nopeasti vetää pois markkinoilta, mikäli se on tarpeen. No kyse ei ole siitä, että pitäisi nyt uudelleen keksiä lääketurvatoiminta, vaan pitää vain parantaa tilannetta. Meillä pitää olla enemmän tietämystä lääkkeisiin liittyvistä riskeistä, meillä pitää olla enemmän yhteistyötä asiasta vastaavien viranomaisten välillä. Tarkoituksena on tietää enemmän epä suotuisista vaikutuksista. Meillä on uusi tietokanta Euroopan lääketurvallisuusvirastossa. Ja se on sitten ainoa paikka, josta löytyy tiedot lääkkeeseen liittyen. Ja tällä tavallahan voidaan myöskin parantaa viestintää asiasta vastaavien viranomaisten välillä. Kansalliset viranomaiset pystyvät myöskin paremmin arvioimaan etu kautta riskisuhdetta ja voidaan katsoa kaikkia tietoja tietokannasta ja näitä tietoja voidaan välittää eteenpäin lääkäreille ja potilaille. Mutta meidän ei kuitenkaan pidä pelotella potilaita varoituksilla, jotka ovat liian pitkälle meneviä. Meillä pitäisi olla tietoa, mutta ei kuitenkaan liikaa, koska siitä saattaa olla haittaa. Lääkkeet ovat monimutkaisia tuotteita, se pitää selittää ja meidän ei pidä liiallisesti varoittaa näistä asioista. No, joskus on vaikea lukea näitä tietoja ja meidän täytyy nyt miettiä, miten voidaan kehittää näitä asioita kaikkien kumppaneiden kanssa, jotta potilaat paremmin ymmärtävät näitä tietoja ja meidän pitää luottaa myöskin potilaisiin ja näihin lääkkeisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Vernio, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, monsieur... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat lääketurvatoiminta, jossa analysoidaan lääkkeiden sivuvaikutuksia ja mahdollisesti ne vedetään pois markkinoilta. Ja se on herättänyt vain vähän huomiota lääkepaketissa. Kyse on kuitenkin erittäin tärkeästä aiheesta, kun ajatellaan terveydenhuoltojärjestelmäämme. Ja vaikka olenkin iloinen, että olette täällä komission jäsen, on kuitenkin ikävää, että Dalli nyt tänään ei ole paikalla. Olin aika hämmästynyt siitä, mitä komission jäsen sanoi. Sehän vaarantaa lääketurvatoiminnan lääkeyritysten kustannuksella. Ja olemme jonkin verran pystyneet parantamaan tilannetta ja ei voida esimerkiksi levittää näitä esilupia lääkkeiden osalta markkinoilla ja myöskin on parannettu avoimuutta, mutta tässä sopimuksessa jätettiin nyt väliin tilaisuus parantaa lääketurvallisuustoimintaa ja myöskin järjestelmän riippumattomuus on vähän epäselvä mikä tämä lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitea toimii tehokkaasti, mutta tämä komitea ei kuitenkaan halua perua päätöksiään. Ja kansallisella tasolla tästä järjestelmästä ei ole vielä edes puhuttu. Tähän ei myöskään ole liitetty lausuntomahdollisista eturistiriidoista, ja tässä ei ole nyt annettu takeita riippumattomuudelle eli rahoitusta, ja nythän rahoitus tulee lähinnä yksityisestä lähteestä. Onnitelma kävin siitä, että hän on edistynyt siinä, että hän on parantanut komission alkuperäistä ehdotusta, mutta joissain kohdin on kuitenkin asioita, joita pitäisi vielä parantaa. Ja me, jos meillä olisi enemmän aikaa, voisimme vahvistaa potilaiden luottamusta lääkkeisiin, jotka ovat korkealaatuisia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Riis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Lääketurvatoiminta on lääkeelle se, mitä tarvitaan. Eli se on ikään kuin vakuutus kaikkien riskien varalta. Mehän tiedämme, että lääkkeiden ottaminen, vaikka noudattaisikin täysin ohjeita, ei voi välttää täysin kaikkiin haittavaikutuksia ja ihmisiä nyt kuolee 197 000 vuosittain näin haittavaikutuksiin. Ja historiasta on tietenkin huomattavia esimerkkejä tästä asiasta. Näitä tilastoja ei voida hyväksyä. Meidän täytyy supistaa näitä lukuja rajusti tekemällä parempaa yhteistyötä Schengen-alueella. Ja siksi tuen kaikkia ehdotuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Parempi koordinointi tietokantojen välillä, vahvistettua tiedotusta potilaille – ja tiedotusta, joka menee kahteen suuntaan, Turmeskin tästä jo puhui, ja todellista avoimuutta tämän uuden eurooppalaisen lääketurvakomitean toiminnassa. Ja riippumattomuus, ja tähän palaan aina, on kaiken A ja O politiikassamme. Se on tässä nyt ehdottoman tärkeää, jotta voimme vahvistaa potilaiden luottamusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Lukashevska, kaksi minuuttia. Chciałabym rozpocząć od gratulacji dla pani McGaven oraz... Kiitoksia. Haluaisin onnitella McGavenia ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän direktiivin parissa. Ongelmat ovat huomattavia kansanterveyden osalta, mutta myöskin potilaiden turvallisuuden osalta, kuten tilastot osoittavat, johtuen näistä haittavaikutuksista lähes 200 000 ihmistä kuolee vuosittain ja 50 prosenttia potilaista ei ota lääkkeitä ohjeiden mukaisesti ja monet potilaat haluaisivat luotettavia tietoja. Eli nähdään, että lääkkeiden osalta on tärkeää ottaa käyttöön järjestelmä, jossa internet on mukana parantamassa tilannetta. Mutta mikäli Tästä ei toimiteta tietoja potilaille, lääkäreille ja lääketehtaille. Silloin lääketurvatoiminta ei ole riittävän tehokasta. Meidän pitää analysoida ongelmia ja toimia sen mukaisesti. Tämä on uusi askel kohti täydellistä avoimuutta. Ja se on erittäin merkittävä seikka, kun ajatellaan lääketurvatoimintaa, eli tiedon välitys internetissä kaikilla EUn virallisilla kielillä – jotta kaikki potilaat voivat ymmärtää, mistä on kyse. No, internet on tietysti erittäin hyvä tiedonlähde, mutta siellä saattaa olla myöskin paljon vääriä tietoja. Eli koko ajan meidän pitää valvoa ja parantaa järjestelmää, koska sen tehokkuus on kaikkein merkittävin. Sitten mitä tulee järjestelmän avoimuuteen, se on hyvin tärkeä asia ja meidän pitää kerätä kaikki tiedot, liittyen sivuvaikutuksiin. Meidän pitää toimittaa tietoja koko yhteiskunnalle, kaikille potilaille eikä ainoastaan pienelle asiantuntijaryhmälle. Näin potilaat voivat paremmin luottaa lääkkeisiin. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Childers, yksi minuutti. Mr. President, I congratulate my... Arvoisa puhemies, onnittelen Linda McEvania hänen mietinnöstään. Lähes 2000 kuolemantapausta tapahtuu Euroopan unionissa vuosittain lääkkeiden haittavaikutusten seurauksena ja suositan, että Euroopan laajuinen turvallisuusvalvontajärjestelmä, joka on jo hyväksytty laajasti äh, lääkäreiden taholta, hyväksyttäisiin täälläkin. Tässä lainsäädännössä annetaan säännöt lääketuotteiden turvallisuusprofiilin valvonta valvomiseksi, kunnille on annettu myyntilupa. Se myös antaa kansallisille ja EUn viranomaisille mahdollisuudet äh, valvoa väärennettyjen lääkkeiden myyntiä, jotka aiheuttavat valtavan uhkan kansanterveydelle. Ja on mahdollista myöskin päivittää terveydenhuoltoalan alalle toimitettavia lääketietoja, jotta voitaisiin kaikkialla Euroopassa kansalaisten terveyttä suojata paremmin. Eurooppalainen lääketurvallisuusverkkosivu, joka linkitetään kansallisiin portaaleihin jäsenvaltioissa, on sellainen paikka, josta potilaat pystyvät löytämään tietoa lääk- ottamiinsa lääkkeiden turvallisuuteen liittyen. Kiitoksia. Seuraavaksi Bartolotsi, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Si. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat ja rouva komissaari. Anteeksi, herra komissaari Tällä lainsäädännöllä halutaan vahvistaa järjestelmää, jolla lääketurva toimintaa Euroopan unionissa pystytään turvaamaan. Nämä tavoitteet eh, esitetään Mäkevänin mietinnössä ja ne on myöskin eh, suunnattu 726 asetuksen eh, ja direktiivin 2001-83 uudistamiseen. Euroopan parlamentti ja myöskin valiokunnat antavat aiheesta tarkistusehdotuksensa. Tänä päivänä on saatu aikaan ehdotus, jolla pyritään parantamaan lääkevalvontaa yhteisön tasolla ja parannetaan myöskin tämänhetkistä unionin tasoista aktiviteettia tällä alalla. Yksinkertaistaminen, avoimuus ja rationalisointi voivat olla sellaisia avainasioita, jotka näihin kahteen mietintöön liittyvät, jossa esitetään sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan mahdollistaa paras mahdollinen kansanterveyden turvaaminen ja lääketurvallisuuden takaaminen. Tässä viitataan siihen, että monia toimenpiteitä suoritetaan, jotta voi, voitaisiin tarkentaa kansallisten ja ylikansallisten tahojen erityisroolit. Hyvin tärkeää on myöskin potilaan aktiivinen mukanaolo. Hänelle annetaan päätoimijan tai tärkeän toimijan tehtävät tällaisen avoimuuden ja tiedon välittämisen kentällä. Pyritään myöskin yksinkertaistamaan tiedottamis-, rekisteröinti- ja arviointimenettelyjä, jotta voitaisiin valvoa haittavaikutusten esiintymistä. Kiinteä yhteistyö Euroopan tasolla, kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla on taattava. Ja tässä kaikilla kolmella tasolla tapahtuva yhteistyö antaa mahdollisuuden tiedonvaihtoon, jotka liittyvät lääketuotteiden haittavaikutuksiin. Tämä uusi lääkevalvontajärjestelmä, joka järjestyy verkkomuotoisesti myöskin internetin tukemana, takaa korkeatasoisen tiedonvaihdon ja suosii eh, potilasturvallisuuden edistämistä sekä myöskin kansallisten ja Euroopan tason viranomaisten tehokasta toimintaa. Kiitoksia sitten Marineskun kaksi minuuttia. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Industria farmaceutică este un sector cheie pentru Uniunea Europeană. Eh, kiitoksia. Eh, Lääkäinen teollisuus on Euroopan talouden kulmakiviä se on silloin suora kosketus kansaan, mutta myöskin taloudellisesti se on erittäin tärkeä. Minusta tämä, nämä, tämä mietintö ja siihen liittyvät muutokset tulevat lisää parantamaan potilaiden turvallisuutta, myöskin helpottamaan sitä vastaavasti valvontaviranomaisten työtaakkaa lääkkeiden, tietolääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista pitää olla helposti saatavilla sekä sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisille että valvontaviranomaisilla. Lisäksi potilaiden pitää myöskin saada selvyys käyttämiensä lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista, kaikista vaikutuksista, myös sivuvaikutuksista helpolla tavalla sitä paitsi vielä. Tähän täytyy vielä lisätä sitten se, että ne lääkkeet, jotka eivät valmit, välttämättä ole tutkittuja, mitä tulee kaikkiin haittavaikutuksiin, tulee vetää markkinoilta. Sen vuoksi pitää olla säännöllisiä seura, seurantaraportteja kaikista lääkkeistä vähintään kerran viidessä vuodessa Äh, haittavaikutuksia saattaa ilmetä jopa 20-30 vuoden jälkeen siitä, kun lääke on markkinoille laskettu. Tietenkään ei pidä mitään äh, muistaa, äh, tietenkin pitää myöskin muistaa, että, että innovaatio- ja tutkimuslääkäänä teollisuus ovat erittäin tärkeä siellä. Kiitoksia. Sitten Ron Sulli, kaksi minuuttia. Presidente, komissaari, arvoisa puhemies, komissaari Tajani. Lääketuotteiden tarkastaminen markkinoille saaton jälkeen on tällaisten ehdotusten, mitä täällä on tehty, päätavoite. Se, että positiiviset ja negatiiviset lääkeaineiden vaikutukset arvioidaan, ei ole koskaan liioiteltua. Jos on olemassa haittavaikutuksia, jotka aiheuttavat 195 000 ihmisen menetystä vuosittain Euroopassa, ja usein kliiniset kokeet voivat kyllä saavat, sa, voivat, voivat saada selvitettyä haittavaikutukset, jos ne tulevat esiin nopeasti ja huomattavasti tai pitkän käytön aikana. Mutta kuitenkin haittavaikutusten ilmoittaminen ja niiden selville saaminen täytyy olla eurooppalaisen kansanterveyspolitiikan kulmakiviä. Meidän täytyy pystyä antaa mahdollisuudet terveydenalan viranomaisille ja toimijoille mahdollisuudet toimia turvallisella tavalla. Ja tällaisten merkkien kerääminen, jotka voivat olla merkkejä lääkeaineen ongelmista, on kerättävä keskitysti. On modifioitava esimerkiksi tapoja, joilla lääkkeitä määrätään ja on annettava parempia tietoja apteekkareille ja eri toimijatahoille lääkkeiden mahdollisista haitavaikutuksista yhteistyön vahvistaminen lääkevalvonnassa voi saada aikaan huomattavia etuja koska tällä tavalla voidaan kerätä suurempi määrä ongelmamerkkejä keskitysti kasaan. On mahdollista täten myöskin vetää markkinoilta pois nopeasti vaarallisia lääkeaineita silloin, kun siinä on tarve. Kaikkien potilainen on oltava keskeisessä asemassa tässä uudessa järjestelmässä. Ja haluan vielä korostaa, kuinka tärkeää potilaiden suorat ilmoitukset haittavaikutuksista ovat. Tämä, tänä päivänä vain harvat jäsenvaltiot hyväksyvät suoran ilmoitusmahdollisuuden ja niissä maissa, joissa sitä käytetään, se ei aiheuta minkäänlaista lisätyötaakkaa äh, toimivaltaiselle viranomaiselle. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Morkku Naitte, yksi minuutti. Ačiū pirmininkė. Iš viso Kiitos puhemies. Minusta tässä tämän asiakirjan tärkein eh, eh, viesti eh, on piilee tässä kaikille potilaille yhdestä paikasta saatava tiedon, tarjolla tiedon saatavuus. Tämä haikkavaikutuksista kertova sivusto on erittäin tärkeä. Meidän täytyy kyetä sinne reagoimaan. Mitä tulee rekistereihin. Meillä minun maassani on 170 tapausta ollut näistä kuolemanjohtaneista tapauksista. Muissa maissa on huomattavasti enemmän tapauksia. Se saattaa monta kertaa johtua siitä, että vain asiantuntijat ja lääkärit saavat näistä haittavaikutustietoja, mutta on erittäin tärkeää, että potilaat sitten jatkossa ovat paremmin informoituja Samoin sitten äh, eri instituutiot joutuvat nyt sitten toimimaan tällaisten tietojen jälkeen. Äh, muussa tapauksessa äh, reaktiot ovat hyvin pitkä, paljon viivästyneitä. Jatkossa sitten sekä tuottajat että valvojat ja potilaat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Signor Nicolas. Kiitoksia. Sitten Nikolasik. Kiitoksia puhemies ja komissaari Tajani. Hyvät kollegat, potilaat ja toimivaltaiset viranomaiset, heidän pitäisi ilmoittaa kaikenlaiset vaikutukset tähän Eurodac-vigilan sietopankkiin niin, että keskitetysti kaikki tiedot olisivat samassa paikassa. Ja tällä tavalla on myöskin muutettava lääkkeiden määräämismenettelyjä ja tai mietittävä, kuinka voidaan paremmin toimittaa tietoja lääkkeistä ja valvoa markkinoille saattamista. Tuen tätä mietintöä ja sitä ajatusta, että potilaat olisivat tietoisia ja heillä olisi mahdollisimman paljon tietoa siitä, minkälaisia lääkkeitä he ottavat. Heitä pitäisi rohkaista hankimaan tietoa, ei pelkästään lääkkeistä, vaan myöskin raportoimaan haittavaikutuksista. Me olemme jo, meillä on jo kokemusta siitä, miten esimerkiksi ehkäisy lääkkeistä tai ehkäisypillereistä piiloteltu tieto on vaikuttanut potilaiden turvallisuuteen. Tämän McEvensin äh, tukeman mietinnön äh, positiiviset vaikutukset koko potilasturvallisuuteen Euroopassa ovat merkittävät. Kiitoksia, Kiitoksia, puhemies. Ja kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille erinomaisesta työstä. Hyvä lääkevalvonta suojaa Euroopan kansalaisia ja samalla vahvistamme myöskin potilaiden asempaa. Kaksi asiaa ovat minulle tärkeitä. lääke turvallisuus, internetsivusto ja sitten tuoteselosteet. Hyvä on, että tällä päätöksellä huomella saamme lääketurvallisuus internetsivuston kaikkiin, lääke, kaikkiin jäsenvaltioihin, joissa on ilmoitettava tiedot kaikista lääkkeistä ja näin. Esimerkiksi neljässä jäsenvaltiossa näitä tuoteselosta ei saanut laittaa internettiin. Ja monet kansalaiset haluaisivat käyttää vapaata liikkuvuutta, ja nyt he voivat lukea nämä tuoteselosteet omalla äidinkielellään internetistä, ja jos tuoteselostus on mennyt hukkaan, sen voi löytää internetistä. Tuoteselostus ja tähän liittyvä päätös on hyvä, ja toivottavasti tästä tulee vielä erillinen lainsäädäntöehdotus. Kiitoksia. Sitten Ribassi. Yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Moi, je... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin palata tähän lääkkeiden ympäristövaikutukseen. Vuodesta 1965 lähtien Euroopan on saanut kriteereitä, jotka liittyvät markkina pääsyyn, eli tehokkuus, turvallisuus ja laadukkuus mutta mitään ei ole sanottu lääkkeiden vaikutuksesta ympäristöön. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä oli kyse sitten estrogeneista, joita löytyy joista. Ne muuttavat kalvojen sukupuolta. Ja myöskin tiedämme, että jäänteitä löytyy myöskin esimerkiksi sairaaloista, joissa on hyvin paljon jäänteitä lääkkeistä. Hyvin paljon on keskusteltu näistä aiheista ja tämän direktiivin yhteydessä on vihdoinkin otettu huomioon johdantosan kappaleessa, ja siinä pyydetään, että komissio näiden sille toimitettujen tietojen pohjalta komissio julkistaisi raportin siitä, kuinka laaja tämä ongelma on ja millä tavalla voitaisiin muuttaa eurooppalaista lainsäädäntöä liittyen lääkkeisiin tällä alalla. Eli pyytäisin, että komissio tekee näiden tietojen pohjalta raportin, koska epäsuorasti tämä liittyy kansanterveyteen, koska on useita tapauksia, joissa näitä haittavaikutuksia on esiintynyt. Kiitoksia. Sitten Dorfman yksi minuutti. Äh, äh, puhe, puheenjohtaja, arvoisat kollegat, herra komissaari, minusta on tärkeää, että me tänään puhumme tästä asiasta tänään. Ja minä, minusta tämä haluaa ottaa tähän vielä sen lisän, että tämä tuoteselosteen avoimuus, minä olen kiel, kielivähemmistön edustaja, asun er, turismialueella sen maassamme Äh, äh, se, että sitten tämä tuoteseloste on äh, valitsevalla kielellä on erittäin tärkeää. Minun ensimmäisellä alueellani välttämättä näitä tuoteselosteita ei aina ymmärretä, koska me edustan vähemmistökieltä. Sen vuoksi minun mielestäni tätä, tätä direktiiviä on uudistettava niin pitkälle, että myöskin tuoteselosteen tiedot ovat kaikkien luettavissa siellä koti kotosalla. Ja meidän täytyy myöskin sitten huolehtia siitä, että, että, että tämä, nämä tiedot ovat tiivi, liian tiiviitä, riittävän tiiviitä ja, ja ymmärrettäviä, niin, niin että ne ovat sitten täyttävät tarkoituksensa myöskin. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos paljon. Tiene la palabra por un minuto el señor Rossi Edustaja Rossi, yksi minuutti. Onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'impostazione della relatrice, in quanto pone l'accento... su... Hyvät kollegat, esittelijä painottaa sitä merkitystä, joka on lääketuotteiden turvallisuuden tarkastaminen, että saadaan avoimempia sääntöjä. Tässä haluttaisiin saada se aikaan, että potilas voisi päästä tietokantaan samaan tietoja niistä lääkkeistä, joita on annettu. Hinnoittelu olisi sitten linjassa niiden edusten kanssa, jotka tässä farmakologisessa asiassa ovat esillä. Täytyy saada semmoinen rooli myös jäsenvaltioille, niiden toimijoille ja potilaille. Valitettavasti Euroopassa, joka on liian kiinnittynyt ajatukseen pitkäikäisyydestä, on helppoa väärinkäyttää lääkkeitä ja joillakin herkillä ihmisillä voi tulla allergisia reaktioita ja johtaa todellisiin sairauksiin. Yksi näistä asioista, joita ei ole selvitetty täysin, ja se on vaikea selvittääkin, on tämä muu, moninkertainen kemikaalinen syndrooma. Ihmiset eivät voi käyttää mitään kemikaalisia tuotteita. Kemikaalisia tuotteita on tärkeää, että unioni ryhtyy toimiin, jotta voidaan kouluttaa ja tiedottaa kansalaisia lääkkeiden käytöstä niin, että sitä, niitä käytetään asianmukaisesti. Kiitos. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Jos ajatellaan sitä, miten edellisellä lainsäädäntökaudella alettiin käsitellä tätä problematiikkaa, niin voi vain osoittaa kunnioitusta esittelijöille, sillä se, mitä he ovat saaneet aikaiseksi päätösasiasta ensimmäisessä käsittelyssä, on aivan loistavaa. Tämä asia on tärkeä ja eniten minua hämmästyttää se, että jäsenvaltiot ovat hyvin kevyesti nyt äkkiä päättäneet, että perustetaan tämä tietokanta. Meidän täytyy komissiolta pyytää selvityksiä siitä, miten olemassa olevia tietopankkeja voitaisiin hyödyntää ja siltä pohjalta sitten kehittää nykyistä parempia lääkkeitä ja tuotteita Euroopassa ja tukea tätä kehitystyötä. Varoitan siitä, että yksittäisten kansalaisten mielipiteisiin kiinnitetään liikaa huomiota, vaan asioita täytyy käsitellä laajempana kokonaisuutena. Kiitoksia. Kiitos edustaja Snellhardt. Ja sitten Rytte. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Ihan lyhyesti haluaisin vain onnitella kaikkia niitä, jotka tätä asiaa ovat työstäneet. Ja sitten mainitsisin, että olen yllättynyt siitä, että erästä asiaa ei ole mainittu, eli ristikkäistä lääkevalvontaa. Näin pysty suoraan suuntaan tämä on oikein hyvä tämä teksti, mutta suurin osa ongelmista johtuu siitä, että ihmisillä on eri lääkeainehoitaja samanaikaisesti ja jos jollain lääkkeellä ei ole sivuvaikutuksia normaalisti, mutta jos sitä käytetään samanaikaisesti jonkun muun kanssa, niin sitten niitä voi olla. Tarvitsisimme siis tietopankin, josta kävisivät ilmi tällaiset ristin vaikutukset. Tämä koskee ammattilaisia myös potilaita, erityisiksi, että monilla on reseptilääkkeitä, he käyttävät sitten muitakin lääkkeitä, joita apteekista eivätkä he tiedä, että tällä voi olla jotain eh, kielteisiä vaikutuksia. Tämä asia on vain ohimennen mainittu, mutta siihen on paneuduttu ja tämä on harmi. Kiitos edustaja Rike ja seuraavana neuvoston nimissä annan puheenvuoron valtiosihteeri Chastelille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, aivan ensiksi haluaisin minäkin onnitella Rova McAvenia ja muita esittelijöitä, Espanjaa, valtion ja muita, koska tässä on tehty kovasti töitä, joka, jonka lopputulos on nyt tasapainotettu ja hyvin tärkeä myös niin monelle potilaalla, potilaalle Euroopassa. Tästä on selvää lisää arvoa hyvin monelle kansalaiselle ja näiden sääntöjen käyttö ja johtaa varmasti siihen, että sivuvaikutukset lääkkeistä vähenevät. Täällä on muistutettu siitä, että nämä ovat usein tärkeimpiä kolman syitä, erityisesti sairaaloissa. On siis hienoa, että näin ensimmäisessä käsittelyssä asia etenee. Tässä on hyvin selvät säännöt lääkäinen valvonnalle. Toivottavasti ennen Belgian kauden loppua voidaan päästä sopimukseen muistakin lääkepaketin osista. Puheenjohtajavaltio pyrkii siihen, että parlamentin ja komission kanssa näitä asioita saataisiin menemään eteenpäin. Se on niin tärkeä kansalaisille, erityisesti eh, potilaille ja myös lääkeaineiden valmistajille. Kiitos. Kiitos Herra Chastel ja sitten Tajani. io credo che il dibattito che si è svolto oggi con la partecipazione di tanti Kiitos puhemies. Uskon, että keskustelu, johon niin monet jäsenet ovat osallistuneet, osoittaa, kuinka tärkeä tämä sopu on, johon nyt on päästy toimielinten välillä. Komission neuvosto ja parlamentti todella lähettävät voimakkaan viestin Euroopan kansalaisille Toivon, että lääkeväärennökset ja resepti lääkkeet niitä koskevat asiat edistyvät myöskin. Ihmiset ovat huolissaan lääkkeiden aiheuttamista kuoleman tapauksista, jos lääkkeet eivät ole olleet normien mukaisia. Täällä myös kuultiin, että erästä edustajasta on äskettäin tullut isä ja on hienoa, että näinkin Eurooppa edistyy ja on hyvin tärkeää, että ihmisillä on saatavana tietoa lääkkeistä omalla kielellään. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka tärkeää monikielisyys on. Sehän on myös yksi osa omaa salkkuani. Edustaja Vernon esitti huolenaiheensa tästä ja se on hyvä. Komission jäsen Dali ei päässyt paikalle tänään, mutta hän kyllä seuraa asiaa tiivisti ja vien hänelle terveiset teiltä tämän päivän keskustelusta. Komissio kiittää, par- kiittää parlamenttia lämpimästi, sillä nyt lähetämme voimakkaan viestin kanssa kansalaisillemme Euroopassa. E Kysymykset, joita ympäristöasioista kysyttiin täällä ranskaksi. Meidän on todellakin pidettävä mielessä ympäristöasiat. Ja varmistettava, että ne ovat osa tätäkin asiakirjaa, jota täällä käsitellään. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että ympäristötekijöistä on jo puhuttu selvästi. Tämä on osa nykyistä ehdotusta 2008 estetyssä lääkeainepaketissa. Kiitos kaikille. Kiitos komission jäsen. Puhemieskin haluaa onnitella edustaja Rotsulia, sillä hän on tässä esimerkiksi yhdistänyt perhe- ja työelämää aivan uskomattomalla tavalla. Kaikki olemme todella ihmeissämme. La ponente, la señora McAvan, tiene la palabra para cerrar el debate. Ja Rova McAvan voi lopettaa keskustelun. Kiitoksia puhemies. Vastaisin joihinkin kohtiin, joita otettiin esille. Kollegat puhuivat avoimuudesta. Sanoisin vain, että se mitä on saavutettu on suuri askel siinä avoimuudessa. Tieto, joka pitää julkistaa, webbiportaalit ovat suuri lisäys siihen, mitä on jo tällä hetkellä tietoa. Ja lääketurvatoiminnan työntekijöiden riippumattomuus. Nyt on erotettu puhuttu lääketurvatoiminta luvan antamisesta ja valmistettu, että lääketurvatoimintakomitea antaa suosituksia, jotka voidaan kumota vain, jos on erityisen painavat syyt. Eli olemme tehneet suuren työn saadaksemme tuon riippumattomuuden ja parantaaksemme sitä. Komissiolla on paljon työtä tämän lainsäädännön, sen kun se toivottavasti saadaan hyväksytty huomenna, saadaan suuri enemmistö, on paljon työtä tehtävänä. Tässä potilastieto lehtisessä te yritätte löytää ratkaisuja komissiossa. Se ei löytänyt hyväksyntää, mutta haluamme tehdä työtä teidän kanssa, jotta saadaan hyvä potilastietolehtinen. Se ei voi olla niin, että se kerää kaikkea mahdollista siitä, mitä voi potilaalle tapahtua, koska siitä tulee lehti, silloin tulee lehtisestä käyttökelvoton. Sen, siinä täytyy olla järkeä, siinä täytyy verisoida tietoa, siinä on samaa mieltä teette selvityksen ympäristövaikutuksista lääketieteessä, se on hyvin tärkeää. Ja haluamme nähdä tämän mustan symbolin, haluamme sen symbolin, että sitä kehitetään. Emme halua, että se sysätään syrjään, niin kuin äh, lastenlääkeasioissa kävi. Haluamme nähdä symbolin tulevan nopeasti. Jäsenvaltioiden osalta on paljon web-sivustoilla tehtävää. Haluamme nähdä, että ne tulevat toimintaan on tärkeää, kuten komissio sanoi, että ihmiset saavat tietoa omalla kielellään. Ja jäsenvaltioiden täytyy perustaa raportointijärjestelmänsä paljon tehtävää sille kansallisille viranomaisille. Eman puolesta, siellä työ lisääntyy, siinä täytyy antaa kunnon resurssit ja sit niistä keskusteltiin niin pitkään neuvotteluissa ja haluamme, että asia toteutetaan. Kiitoksia vielä kaikille, jotka ovat mukana tässä. Toivottavasti saadaan suuri enemmistö huomenna ja sitten todellinen työ voi alkaa, jotta voidaan saada aikaan tuloksia ruohonjuuritasolla ja vaikuttaa ihmisten elämään. Kiitoksia.